listalla on komission tiedonanto, joka koskettaa ihmisoikeuksia Iranissa ja erityisesti kyseessä on Sakine Mohammadi Astiani ja Zahra Bahramin tapaukset. Ja nyt komissaari Siolos saa puheenvuoron komission nimissä. Olkaa hyvä. Madame Puhemies, arvoisat edustajat, kuten kollegani Catherine Ashton ei voi olla paikalla, niin minä esittelen komission nimissä nämä kysymykset. Iranin ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava. Viime kuukausien aikana komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja Catherine Ashton on useassa ot tiedotteessa useaan otteeseen ö, tuonut esille huolestuneisuutensa. Monet muut ovat tehneet samoin. On välttämätöntä, että me tuomitsemme nämä epäinhimilliset käytännöt, joita edelleen harjoitetaan Iranissa. Euroopan unionin julkilausuma viime kesäkuussa on korostanut sitä, että pitää kunnioittaa ilmaisun vapautta, pitää ottaa huomioon se, että naisten tilanteeseen, etniseen taustaan ja tasapuoliseen kohteluun täytyy kiinnittää huomiota. Euroopan unioni on tänä vuonna antanut useita julkilausumia tästä asiasta. Euroopan unioni on todennut, että huolimatta niistä julkilausumista virallisista kannanotteista, joita Bagdadista on kuulunut, Iran ei kuitenkaan kunnioita ihmisoikeuksia. Monet kansainväliset sopimukset sitovat Irania näiden asioiden osalta, mutta ongelmat ovat silti ajankohtaisia ja polttavia. Ja rouva Sakineh Mohammad Astianin tapaus on asia, johon olemme erityisesti kiinnittäneet huomioita. Olemme äh, vedonneet Iranin viranomaisiin, jotta Mar Rouva Mohammadi Ashtianin tapaus tutkittaisiin tarkkaan. Ja tämä on tuonut esille sen, että ihmisoikeuksia loukataan räikeästi. Onhan kyse maasta, jossa kuoleman tuomio on edelleen voimassa ja sitä harjoitetaan. Kuolemaan kivittäminen on meistä niin brutaali ja epäinhimillinen käytäntö, että meidän velvollisuutemme on tuomita se voimakkaasti. Euroopan unioni on korostanut sitä, että rouva Bahrami, joka on Iranin ja Hollannin kansalainen, hänen pitäisi saada tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Hän on ollut eristyksissä ja vangittuna joulukuusta 2009 lähtien. lähtien. Korkea edustaja seuraa edelleen hyvin tarkkaan rouva Bahramin tilannetta kansainvälisten tarkkailijoiden avustuksella. EU ja jäsenmaat tuomitsevat ihmisoikeusloukkaukset Iranissa ja tämä tapahtuu sekä kahdenvälisissä yhteyksissä että kansainvälisiltä foorumilta. Kiitoksia. Ja sitten ryhmien edustajien puheenvuorot ensin. Rouva Angelili. Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Se president. Kiitoksia puhemies. Hirvittävää raivan iskua, kivittämistä, todella hirvittäviä barbaareja toimia, jotka rikkovat brutaalilla perustavanlaatuisella tavalla ihmisoikeuksia. Ei voi sanoin kuvata tätä, näitä väkivaltaisuuksia. Usein Sakine toteaa kirjeessään, että usein nukahtaessani kysyn itseltäni, että kuinka he pyst- va- valmistautuvat kivien heittoon minua kohtaan. Ensin, lähetetään, ensin niitä heitetään käsin, kehoon ja sitten kasvojani kohtaan. Kaikki ihmiset pelkäävät kuolevia, kuolemaa. Auttakaa minua pelastamaan henkeni. Tämä on kerta kaikkiaan epätoivoinen avunpyyntö. Sakineita ei pidä jättää yksin. Hänestä on tultava meidän lippulaivamme, jota edistetään ihmisoikeuksien edistämiseksi Iranissa. On oltava rohkeita ja valmiita sanomaan, että olemme valmiita riskeeraamaan ja kriisiyttämään diplomaattiset suhteet koska ihmisoikeuksia ei voida äh, alistaa millekään muulle, koska jos puhuu, hi, pysyy hiljaa, silloin on rikoskumppani. Naisille on annettava voimaa ja vahvuutta. Iranin yleinen mielipide, joka tarvitsee epätoivoisesti tukeamme ja päättäväisyyttämme sellaisessa valtakunnassa, joka perustuu ää, sortoon ja perusoikeuksien polkemiseen – me olemme tässä tilanteessa sellainen eh, joukko, jonka on todettava suureen ääneen täällä salissa, että me kaikki olemme rouva Sakine. Monet kiitokset. Minä nyt sosiaalistien ja demokraattien allianssin puolesta Munis de Orkisa, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Aviorikkomukset, homoseksuaalisuus, ja osallistuminen mielenosoituksiin ovat sellaisia rikoksia, joihin voidaan Iranissa tuomita ihminen kuolemaan. Ja tämä on siis mahdollista Iranissa, mutta Iran on kansainvälisten sopimusten myötä sitoutunut siihen, että se noudattaa erilaisia sääntöjä. Ja Monet näistä tuomituista henkilöistä ovat lisäksi alaikäisiä. Me pahoittelemme minun poliittisessa ryhmässäni tällaiset, tällaisia yksilöiden kohteluita ja vetoamme, että Sakine Astianin ja Sabra Baramin tilanteeseen puututaan ja että kuoliaksi kivittäminen tai kuoleman tuomio, joka Iranissa on sallittu, perutetaan ja pyydämme, että kiellettäisiin matkustus niiltä hen, ni, ni, tietyiltä henkilöiltä ja että jäädytettäisiin varat niiden maiden osalta, jotka eivät suostu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia. Ihmisoikeuksien puolustajia, puolustajat tarvitsevat suojelua. Kiitoksia. Nyt Aldi-ryhmän puolesta Rouva Saakke, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Ihmisoikeudet koskettavat meitä eurooppalaisia erityisesti ei siksi, että me katsomme olemamme arvo yhteiskunta, vaan sen takia myös, että me eh, katsomme kuolemanrangaistuksen olevan eh, täysin tuomittava asia. Ainakin 388 ihmistä eh, tapetin Iranissa, siis tuomittiin kuolemaan vuonna 2008. Ne itse asiassa vain inspiroivat lisää tällaista toimintaa. Iranissa tapahtuneet teot saivat aikaan merkittävää yleistä keskustelua Alankomaissa. Iranin hallitus ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta ja sen takia Hollannin edustajat ja diplomaatit eivät ole pystyneet keskustelemaan Iranin edustajien kanssa Rovat Sahra-Bahramin tapauksesta. Ja sen takia sen täytyy pystyä toimimaan tehokkaammalla tavalla kansalaistensa hyvinvoinnin takaamiseksi. Että tällaiset tapaukset pitäisi käsitellä EU-tasolla niin, että ihmisoikeudet otettaisiin agendalle tehokkaammin ja näkyvämmin. Tänä päivänä puhumme ihmisestä kahdesta yksilöstä naisesta, jonka henki on uhattuna. Ja vaikka he ovat siellä vielä elossa, heidän henkensä on käytännössä, tai heidän elämänsä on käytännössä jo ohi. He eivät ole mikään poikkeus tuhansien joukossa Iranissa. Näiden muiden ääntä ei vain kuulla. Iranissa on ymmärrettävä, tai on ymmärrettävä, että milita- tai, tai sotilaalliset toimit tai taikka sanktiot eivät saa tilannetta paranemaan, vaan sen sijaan on hankittava kansainvälisen yhteisön luottamus oikeuden ja turvallisuuden kautta. Ne ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Ihmiset, jotka, äh, jotka raiskaavat naisia ja hirttävät esimerkiksi lapsia, eivät ole asianmukainen neuvottelukumppani. Sanktioiden sijaan olisi järkevintä keskustella Irani, Iranin kanssa ja sitouttaa Iran äh, kaikkein perustavanlaatuisempiin kysymyksiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitoksia. Barbara Loh, Loh Bieler, kaksi, kolme minuuttia vihreiden puolesta puhemies. Jos ajatellaan kummankin naisen tulevasta kuolemasta, niin siitä on jo puhuttu. Haluaisin muistuttaa siitä, että Iranissakin on aktivisti ryhmiä, jotka vastustavat kivittämistä ja hirttämistä. Ja he ovat järjestäneet toimintoja ja näiden toimintojen pohjalta on jotakin saatu aikaan. Ajatolla Sarraudi sai vuonna 2002 ja 2008 aikaan kivittämisen kieltämisen. Eli jos ajatellaan Irlannin tuomioita, ja Irlannin parlamentin valiokunta, niin viime vuoden kesäkuussa puhuttiin kivittämisen, kivit, kivittämisen kieltämisestä. Ja neuvostolle esi- tai vartija neuvostolle esitetty pyyntö kannattaa tätä kivittämisen kieltämistä – en voi sitovasti sanoa, mutta kuitenkin pitäisi olla niin, että se kiellettäisiin tämä kivittäminen, mutta kuitenkin kivittäminen saatettaisiin saattaa uudelleen voimaan. EUn pitäisi taistella sen puolesta, että kivittäminen kiellettäisiin ja EUn pitäisi vedota Irlannin parla- Iranin parlamenttiin jos ajatellaan Sakine Mohammadi Astianin kohtalo, niin ei ole mitään varmuutta siitä, etteikö häntä loppujen lopuksi kivitettäisi. Jos ajatellaan, että ähm, häntä syytetään aviopuolisonsa äh, murhan aiheuttamisesta, niin saattaa olla, että hänet kivitetään, mutta pitää taistella sen puolesta, että kaikki kuolemantuomiot hirttämisineen tuomitaan Iranissa ja niitä ei tehdä. Ja toivon, että varapuheenjohtaja Catherine Ashton on juuri tätä vaatinut. Ja monet kiitokset. Ja sitten konservatiivinen reformistin puolesta Charles Tannock. Jälleen kerran keskustellaan brutaalista teokraattisesta regiimistä, mikä Iranissa vallitsee. Iranian hallinto ää, tappaa, tuomitsee kuolemaan lapsia alaikäisiä vaikkapa kivittämällä tai hirttämällä esimerkiksi seksuaalisen väärinkäyttäytymisen perusteella, sillä nimellä sitä kutsutaan. Se että kuolemantuomiota käytettäisiin pelkästään aikuisia kohtaan ja äärimmäisen, äärimmäisissä tapauksissa, niin sen sijaan Iranissa käytetään sitä myöskin vaikkapa homoseksuaalisuuden rangaistukseksi. Mohammadi Ashtiani on, tai aikaisempi henkilö, joka oli 16-vuotiaana, su- tuomittu kuolemaan, oli syytetty, häntä oli syytetty sodomiasta ja itse asiassa syyttävä henkilö oli jo myöskin vetäytynyt syytöksestään aikaisen, myöhemmässä vaiheessa siitä huolimatta. Syytteen kanssa edettiin Sakine, Sakine Muhammadi Ashtiani ja taas syytetään, on syytetty aviorikoksesta, sitten korruptiosta ja sitten epäsäädyllisyydestä koska hän oli lukenut ulkomaalaista äh, sanomalehteä. Ja nyt sitten häntä syytetään myöskin rikostoveruudesta äh, miehensä murhaan ja häntä itse asiassa on syytty näistä monenlaisista asioista. Meidän pitäisi olla todella vankumattomia tuomiossamme ihmisoikeustapauksissa. Aivan yhtä vankumattomia kuin Iranin ydinasekysymyksessä. Kaikenlainen demokraattinen kehitys vaarastuu tällaisessa tilanteessa. Meidän täytyy muistaa myöskin Sara Bahramin äh, tilanne, joka on kaksois kahden maan kansalainen. Iranin presidenttiä pitä, presidentin pitäisi vedota ja vaatia häntä osoittamaan armeliaisuutta, mutta täytyy sanoa, että en ole kovin toiveikas sen suhteen. Ja nyt GUE-ryhmän puolesta Jackie enää yksi minuutti. Rouva puhemies, protestit ja huolenaihe ovat protestit ovat tulleet voimakkaasti esille, kun ajatellaan tilannetta Iranissa. Siellä sanalla oikeus äh, ei ole samaa merkitystä kuin meillä. Me tuomitsemme nämä äh, kuolemaan kivittämistapaukset, kun ajatellaan Mohammad Astiania ja Bahramia, on selvää, että meidän pitäisi välttää valtion ja uskonnon välistä linkkiä. Meidän pitäisi pyrkiä maallistuneeseen järjestelmään ja me, tämän pitäisi koskea kaikkia maita. Meidän täytyy vedota Iraniin, jotta siellä äh, lakkautettaisiin kuolemantuomio ja tällaiset toimet, jotka kansainvälinen yhteisö tuomitsee jyrkästi. Kiitoksia ja sitten EFDn puolesta Spironi yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin liityn siihen joukkoon, jotka ovat täällä vaatineet sitä, että nämä barbaariset teot eivät saisi toteutumistaan liittyen nimenomaan aviorikoksen kohdalla. Ja vaadimme, että Sakinen ja kaikkien muidenkin naisten ja myöskin miesten tilanne on oltava sellainen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan tällaisissa tilanteissa. Olin kuullut vain etäisesti viimeiseltä puhujalta seuraavasta, nimittäin paljon se, mitä, siitä mitä nyt näemme, on uskonnollisen ekstremismin ääri aineiston fundamentalismin perua islamis, islamin lain tulkinnasta. Ja jotkut haluaisivat ottaa tällaisen käyttöön myöskin meidän vapaassa ja demokraattisessa Euroopassa. Monet kiitokset. Ja nyt sitten ovat vuorossa muut puheenvuoropyynnöt. Rouva Matsoni, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää tätä parlamenttia siitä, että se on ottanut lähes yksimielisesti suojinsa tämän keskustelun ja, ja edistänyt meidän pyyntämme minun ja Angelillin ehdotusta, jonka nojalla pyrimme pelastamaan näiden kahden naisen hengen. Jokainen päivä Sakineen, Sakinille voi olla hänen viimeinen elinpäivänsä. Ja tämä on tuomio, joka, jota ei voida hyväksyä. Tämä on ymmärrettävä. Ja tämä vaatimus menee vielä pidemmälle, koska tämän arvoituksellisen naisen tarina on vain heijastus niistä tuhansista muista tarinoista, jotka ovat tapahtuneet Iranissa. Tämä voisi olla askel uudenlaisten suhteiden suuntaan Iranin kanssa. Tää Iranissa, joka harjoittaa tällaista politiikkaa, se polkee, poljetaan ihmisoikeuksia ja myöskin Euroopan unionin korkea edustaja suhteissaan, ulkosuhteissaan on ilmaissut kahdessa julkilausumassaan tänä vuonna ja myöskin YK yleiskokouksessa on näistä asioista ilmaistu selkeä kanta esimerkiksi kuolemantuomion moratoriumin käyttöön otosta. Tässä tilanteessa Italiassa, anteeksi, Iran on kuitenkin YK äh, naisten oikeuksia suojelemassa, suojelevassa pyöreässä pöydässä. Me emme voi hyväksyä tällaista tilannetta. Ihmisoikeuksien edistäminen on yksi Euroopan unionin ulkopolitiikan peruspilari ja se vaatii meiltä vastuullista käytöstä. Tällaisissa tilanteissa omaksumamme käytös voi vaarantaa myöskin integraatiokehityksen. Kaikki kansalaiset ja kansalliset hallitukset ovat mobilisoituneet ja meidän täytyy yhtyä siihen joukkoon. Italiassa on ollut mielenosoituksia, joissa on todettu tai sanottu, että ei saada välttämättä aikaiseksi kauhean paljon. Ehkä voi onnistua pelastamaan tämän ihmisen henki, mutta ei saada muutettua Iranissa. Mutta meidän on osoitettava, että tämä mobilisoituminen on vain yksi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Meidän on oltava jämäköitä ja äh, edistet, ja käytettävä myöskin pakotteita, myös jopa taloussaartoa tarvittaessa. Seuraavaksi Rova Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa, jonka toivoin olevan hieman vilkkaampi, koska se olisi sen arvoinen, äh, on aihe, jossa Euroopan parlamentti pyrkii liittymään niiden joukkoon, niiden monien joukkoon, jotka ovat kansainvälisellä tasolla on, ovat asiasta ilmaiset kantansa. Näiden kahden naisen, äh, naisen kohtalo on siis kyseessä. Sakinehin puolesta on veronnut myöskin hänen oma poikansa. Globalisaation aikakaudella on vielä selvempää, että ihmisoikeudet ja naisten oikeudet ovat toisistaan irroittamattomia osia. Jos nainen kuolee viiltelyn tai kidotuksen seurauksena, kaikki muutkin kärsivät samalla. Meidän päätöslauselmassamme vaaditaan tiukasti, että Catherine Ashton, mutta myöskin Vivian Redding, kaksi tärkeässä asemassa olevaa naista, toimivat asianmukaisesti ja tiukasti suhteessa Iranin äh, viranomaisiin, jotta Sakinen äh, kuolemantuomiota ei panna täytäntöön ja että Zahra Bahrami laitet, päästetään vapauteen ja jotta voitaisiin kuolemantuomion moratoriumin edistämisasiassa päästä eteenpäin ja edistää demokratian kehitystä Iranissa. Sosiaalidemokraattien ryhmässä olemme päättäneet, että huomen illalla Euroopan parlamentin ihmisoikeustuomioistuimessa eh, eh, sytytämme kynttilöitä eh, rouva Sakinen, Sakinen asian edestä niin, että se ei jättäytyisi pimeän valtaan ja pyydämme Euroopan unionilta voimakkaampaa kannanottoa niin, että ihmisoikeudet tässä maailmassa saisivat Euroopan unionin toiminnassa sellaisen sijan, joka niille kuuluu, koska ne vaikuttavat myöskin EUn uskottavuuteen. Ja nyt Rova Kiel Nielsen, puolitoista minuuttia. Uh, le cas de qui évidemment nous réunit ce soir. Mitä tulee Sakineen tapaukseen, niin se yhdistää meidät tänään ja se on mobilisoinut myöskin monia Euroopan kansalaisia ja se on meille varmasti myöskin antaa aiheen keskustella muiden naisten asemasta. Ajattelen tässä Zahran Bahramia, joka on vastaavanlaisessa tilanteessa Iranissa ja joka mahdollisesti myöskin saa tuomion. Hän on jo kuukausien ajan ollut täysin eristyksissä ja vangittuna ja häntä on kidutettu olosuhteissa, joita ei voida hyväksyä. Hänellä ei ole tukea, hänellä ei ole ketään, joka seisosi hänen rinnallaan. Kai. Hänellä ei ole asian eikä kukaan, kuka tukisi häntä. Ja sitten kun ajallaan tätä Mohammadi Astiania, joka on todellakin tullut jo kansainvälinen tapaus. Hän on tällä hetkellä pidätettynä sellaisessa sellissä. Hän ei voi liikkua siellä, hän ei voi liikuttaa jalkojaan, ei käsiänsä. Ja häntä uhkaa siis kuoleman tuomio. Sakineen ja Sahdan tapaukset ovat sellaisia, meidän täytyy todellakin pyrkiä vetoamaan sen puolesta, että kuolemantuomiot perutettaisiin ja että nämä kysymykset ratkaistaisiin rauhanomaisella tavalla. Lisäksi meidän täytyy jyrkästi tuomita alaikäisten kohtelu näissä maissa ja vielä pyytää sitä, että vankiloihin päästäisiin käymään. Minuutia. Ja nyt herra Rossi, yksi minuutti. Hyvä kollegat, näinä päivinä on kansalaisyhteiskunta, poliitikot ja myöskin intellektuellit puhuneet ja myöskin kirkon edustajat, katolisen kirkon edustajat ovat mobilisoituneet Sakineen tapauksen tiimoilta. 42-vuotias ää, äiti on tuomittu kuolemaan kivitettävä, ja kivitettäväksi ja 99 raipan iskuun. Kivittämällä teloittaminen on kidutusta. Hänet hän haudataan maahan siten, että pää jää vain maan ulkopuolella ja, ja kiviä heitetään häntä kohti, mutta ne eivät välttämättä tapa häntä välittömästi. Välittömästi vaan hän joutuu kärsimään vähintään 20 minuuttia minuuteista tunteihin. Suuri määrä naisia on teloitettu eh, aviorikoksen takia kivittämällä. Uskoakseni on ehdottoman välttämätöntä, että Euroopan parlamentti saattaa äänensä kuuluville tämän barbaari, barbaarisen käytännön lopettamiseksi. Minuut. Nyt puolitoista minuuttia, Rova Strifler. Herra puhemies, komissaari, hyvät kollegat, haluan todellakin puhua teille Rashid Aidan kollegani puolesta, joka ei valitettavasti voi olla paikalla. Hänen piti mennä tänään Pariisiin. Meidän täytyy toimia siten, että ne henkilöt, jotka ovat tässä mukana, ne erilaiset järjestöt ja hallitukset, jotka ovat nostaneet äänensä näiden tuomittujen naisten puolesta. Meidän täytyisi Euroopan parlamentissa myös tuomita tämä, nämä toimet hyvin voimakkaasti voimakkaasti. Me emme halua, että Sakine kuolee. Meidän täytyy tämän päätöslauselman kautta viedä se viesti, että me haluamme viedä eteenpäin niitä arvoja, jotka ovat meille yhteisiä. Sakineen tilanne ja tapaus on sellainen, että Rashid haluaa, ähm, kollegani Rashid haluaa tuoda hänen esimerkkinsä kautta toiveen, että kaikki vastaavat tapaukset tuomittaisiin. Rouva Omen Räyten on myös viitannut tapaukseen, jossa on mukana hollantilais-iranilainen Sahra Bahrami, ja heidän tapauksensa pitäisi saada julkisuutta myös tiedotusvälineen kautta. Haluamme saada tukemme tälle päätöslauselmalle. Nun Monet kiitokset ja sitten rouva Gomez puolitoista minuuttia. Tiani, Ibrahim Hamidi, Nazrim Sutudeh, Zara Bahami, Mohamed Mustafai, são mais algumas dos milhares de vítimas de perseguição brutal pelo mainitut henkilöt ovat yksiä, yksiä niitä, niiden tuhansien joukossa, jotka ovat, joita uhkaa kuoleman tuomio, tällainen barbaarinen käytäntö. Iranin viranomaiset ovat tehneet kansainvälisiä sopimuksia, mutta näitä sopimuksia ei noudateta. Eilen osallistuin Lissabonissa yhteen mielenosoitukseen, jossa haluttiin ö, tuoda esille Sakine Mohamed Astianin tapaus. He tarvitsevat tukemme ja nyt päätöslauselma, jonka tämä parlamentti huomenna toivottavasti hyväksyy, se tuo esille elementtejä, jotka to, siellä toivotaan, että ne, jotka mene, matkustavat Iraniin, pyrkisivät myös painostamaan ja pyrimme suojelemaan niitä, jotka Iranissa puolustavat ihmisoikeuksia ja jotka taistelevat niiden puolesta on tärkeää sekä Iranille että Euroopalle, että me puollamme näitä oikeuksia, jotka ovat universaaleja. Ja seuraavaksi Ruva yksi minuutti. Sakine Ashtiani. Arvoisa puhemies, Sakine Ashtiani on epäoikeudenmukaisuuden symboli ja myöskin epä, oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien symboli ja ihmisoikeusloukkauksien symboli Iranissa. Minä haluaisin kohottaa ääneni sen puolesta, mitä ihmiset sanovat kansainvälisellä tasolla Sakineen kivittämisestä. Me haluamme edistää naisten oikeuksia ja heidän oikeuksiensa tasa-arvoisuutta ja heidän mahdollisuuttaan aktiivisesti osallistua yhteiskunnalliseen elämään ilman syrjintää. Uskon, että meidän pitäisi toimia näin tukiessamme iranilaisten naisten hyväksi ja demokratian kehittämiseksi. Meidän pitäisi innoittua heidän toimestaan, toimistaan, toimin, toimistaan demokratian edistämiseksi tulevan rauhan ja vapauden ö, puolesta. Monet kiitokset ja nyt on vuorossa Catch the Eye-menettely ja nyt jälleen on tilanne sellainen, että paljon useammat kollegat ovat kiinnostuneita puhumaan kuin mihin millä on mahdollisuus. Jos me nyt ajattelemme pitää kiinni esityslistasta jotenkin, niin voin antaa puheenvuoron ainoastaan viidelle. Valanska Bovitska on seuraavana. Yksi minuutti, rouva. Przewodnicząca. E, głosy potępienia wobec tego co się dzieje w iranie są szalenie ważne. kun ajatellaan sitä mitä iranissa tapahtuu näiden toimien tuomitseminen on todellakin tärkeää koska on kyse ihmishengistä ja meidän tuomitsemisemme antaa tärkeän signaalin sekä niille jotka siellä tekevät vääryyksiä että niille jotka pyrkivät toimimaan näiden ihmisoikeuksien puolustamisen puolesta. Korkeaedustaja Rova Ashton on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, mutta hänen toimiinsa ei ole ollut mitään vastetta. Ja kun ajatellaan sitä, että EU puolustaa tiettyjä arvoja, ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti, ja jos me haluamme olla tehokkaita siinä, mitä sanomme ja teemme, niin meidän täytyy ajatella eri tyyppisiä toimia, jotta niistä saataisiin teho. Tarabella, Kiitoksia ja sitten herra Tarabella yksi minuutti. Propose de jeter la pierre à l'Iran. Nyt pitäisi heittää kivi Iraniin. Miten tällainen ihmis, ihmisen äh, kivittäminen voidaan hyväksyä? Tehän tiedätte, mikä siellä käytäntö on. Miesten ja naisten kohdalla käytänteet ovat hieman erilaisia, mutta ja näissä kivittämisissä on hyvin monenlaisia yksityiskohtia siitä, minkä kokoisia kiviä käytetään ja niin edelleen. Nyt on vielä kyse Ramadan kaudesta, ja tässä on tiettyä kyynisyyttä, kun ajatellaan sitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mitä me sitten Euroopassa voimme tehdä? Jos ajatellaan näitä syyllisiä, no syyllisiä ja syyllisiä, jos ajatellaan Rova Mohammadi Astiania, niin meidän pitäisi lisätä tähän päätöslauselmaan tiettyjä tiukentavia elementtejä. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Bilbao Paradisa. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan Iranin hallituksen toimien tuomitseminen on hyvin tärkeä asia. Siellä tapahtuu niin monia ihmisoikeuksien loukkauksia. Nythän Ramadan paastokausi on juuri loppumaisillaan ja me, meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme ja lähettää niin selkeä ja tuomitseva viesti päättäväisellä tavalla Euroopan parlamentista ja meidän täytyy pyrkiä toimimaan siten, että tällaisia barbaarisia toimia ei voida hyväksyä enää tällä aikakaudella. Tarvitaan poliittista tuomitsemista ja sitä, että kansainvälisten sopimusten noudattamista – no, niitä noudatetaan ja että ihmisoikeudet saavat niille osoitetun aseman. Kiitoksia, Rova Morvai. Yksi minuutti. Rova puhemies, kun minä ryhdyin käsittelemään ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia juristina, niin minä olen toiminut tällä alalla jo 20 vuotta – ja minä olen jo kirjoittanut myöskin aiheesta kaksi kirjaa. Minä tuomitsen kaikenlaisen naisen kohdistuvan väkivallan, mutta siitä huolimatta haluaisin äh, pyytää äh, rouva Astonia tekemään jotakin muuta, ei matkustamaan Iraniin, vaan tulemaan Unkariin ja selvittämään meidän kanssamme sen, että mitä ihmisoikeustapauksia on Euroopassa ja Unkarissa – kun nyt olen täällä Euroopan parlamentissa, niin me jatkuvasti olemme koko ajan puhuneet ihmisoikeuksien loukkauksista Iranissa, vaikka Euroopan unionissa ja Unkarissa myöskin vastaavanlaisia toimia on tehty. Poliisit ovat sulkeneet silmänsä Valitettavasti teidän puheaikanne meni jo aikoja sitten umpeen, sanoo puhemies. Ja viimeksi vielä rouva Madeira, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puhemies. Sakinen puolustaminen tarkoittaa sitä, että puolustetaan elämää ja oikeutta elämään, joten se tarkoittaa elämistä. Euroopan unionin ihmisoikeusperuskirja ja kaikki maittemme perustuslait alleviivaavat näitä yksilön loukkaamattomia oikeuksia. Sen kärjessä on oikeus elämään. Eli meidän te- taistelumme ei pidä olla taistelu yksilön, tietyn yksilön puolesta, vaan kaikkien ihmisten puolesta, jotka, joiden henki on vaarassa missä tahansa päin maailmaa, mistä tahansa syystä. ja kaikkia niitä rajoituksia ja vaaroja vastaan, joita voi esimerkiksi asettaa uskonnollinen yhteisö, viranomaiset tai muut valta-asemassa olevat yhteisöt yksilön yksilöä kohtaan. Sen takia Euroopan unionin täytyy olla tiukkana, sen on jäädytettävä kaupalliset ja diplomaattiset suhteet. Sakine ei ole ensimmäinen uhri eikä viimeinen, ja nyt on sanottava, että tämä kerta kaikkiaan riittää. Kiitoksia, ja sitten keskustelun lopuksi komission edustaja, komissaari Siolos saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Rova puhemies, komission nimissä Haluan kiittää parlamenttia tästä keskustelusta. Kiitokset tuesta, joka on tullut hyvin selkeästi esille siinä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä asia. Pyrimme komissiossa tekemään kaikkemme, jotta nämä tilanteet ja tapaukset Iranissa saataisiin pöydälle silloin, kun käymme neuvotteluja ja keskusteluja ja uskon, että rouva Ashton ei rajoita toimintaansa ainoastaan julkilausumiin. Viime kokouksessa, jossa iranilaiset paikalliset Iranin viranomaiset olivat mukana ja hallituksen edustajat olivat mukana 29. elokuuta, nämä asiat olivat esillä ja komissio tulee jatkamaan toimiansa, jotta pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Kiitoksia ja täten päätämme keskustelun ja asiasta äänestetään keskiviikkona kello 12. Ja seuraavana kohtana on minuutin puheenvuorot esityslistalla, eli artiklan 150 mukaiset, työjärjestyksen 150 artiklan mukaiset puheenvuorot ja puheenvuoropitäjiä on myöskin informoitu siitä, että täytyy noudattaa puheaikaa, koska aina ollaan hyvin kiinnostuneita asiasta. Ensimmäisenä puheenvuoron pitäjänä on rouva